Herra puhemies, hyvät kollegat. Valitettavasti minun on kerrottava teille, että olemme juuri saaneet tietää, että YK on pääesikunta, joka vastaa ihmisoikeusavusta Gaasassa. Sinne on juuri tehty hyökkäys ja kolme ihmistä on loukkaantunut ja tästä syystä YK on päättänyt sulkea toimintansa, keskeyttää toimintansa tässä, tässä tilanteessa ja olin sitä mieltä, että ehkä tämän olisi hyvä jokainen tietää näin äänestyksen alla. Kiitoksia herra kollega Vyrt näistä tiedoista sen